Rova Mogherinin. Hän esittää julkilausumansa, joka koskee Syyrian tilannetta. Olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitoksia puhemies. Voisin aloittaa toteamalla, että me keskustelimme tästä kysymyksestä, siis Syyrian tilanteesta töidemme aikana ja siitä, kuinka voisimme sodan saattaa päätökseen 19. päivä tammikuuta, eli alle kaksi kuukautta sitten. Ja Monia asioita on tapahtunut tämän jälkeen. Haluaisin kiittää teitä kaikkia siis tästä keskustelusta ja mahdollisuudesta, jonka tämä tarjoaa meille kaikille tarkistaa ja tarkistaa uudelleen toimiamme, suuntaamme ja myöskin tarkkailla niitä ongelmia, joita vielä on edessä. Aivan aluksi haluaisin muistuttaa meitä kaikkia siitä jälleen kerran, mitä puolentoista kuukauden aikana on tapahtunut. Ensinnäkin meillä oli konferensseja Syyriaan liittyen. Aloitan tästä, sillä tämä ei ollut vain lupauskonferenssi, jossa Euroopan unionin ja sen jäsenmaat edustivat kahta kolmasosaa tukilupauksista Syyrian ja sen naapurimaiden tukemiseksi. Kyseessä oli myöskin se, että osoitettiin konferenssin kautta kansainvälisen yhteisön yhtenäisyyttä sitoumusta ja osoitettiin syyrialaisille myöskin, että toivoa on olemassa. Olemme luvanneet kolme miljoonaa euroa Syyrian pakolaisille, Syyrian sisällä siirtymään joutuneille syyrialaisille ja palaan humanitaariseen apuun ja sen rooliin myöhemmin poliittisesti ja myöskin turvallisuuspoliittiselta kannalta. Tämän lisäksi me myös valmistelimme kaksi pakettia kaksi sopimusta, Jordanian ja Libanonin sopimukset, ja ne kattavat eivät vain rahoitustukemme, mutta myöskin ne tuo, toimet, joilla voimme tukea näitä maita, kun ne pyrkivät integroimaan, kotouttamaan syyrialaisia pakolaisia uuteen yhteisöön, kun ne pyrkivät tarjoamaan koulutusmahdollisuuksia lapsille ja työllisyysmahdollisuuksia naisille ja miehille. Ja tarkoitus on myöskin helpottaa näiden yhteisöjen roolia Jordaniassa ja Libanonissa näinä vaikeina aikoina. Toinen seikka, joka 19. tammikuuta jälkeen on tapahtunut, on se, että ensimmäinen neuvottelukierros Syyrian osapuolten välillä käynnistyi Genevessä. Se keskeytyi melkein heti, sillä selkeästi ongelmia tuli esiin ensimmäisissä neuvotteluissa, joita tuolloin käytiin. Ja tämän jälkeen kansainvälisen tukiryhmän kokouksessa Münchenissä, jossa pitkällisesti keskustelimme yhdessä John Kerryn, Lavrovin ja muiden ulkoministerien kanssa jotka olivat mukana. Noin 20 maata oli edustettuna Euroopan unionin lisäksi kokouksissa tässä pyörän pöydän keskustelussa. Me pyrimme tarkastelemaan tuolloin nimenomaisesti sitä, oliko Geneven neuvotteluiden päättyminen seurausta siitä, että oli olemassa paikallisia, kansallisia, alueellisia ongelmia Syyriassa, vai myöskin siitä, että olemassa oli suurempi kansainvälinen konteksti, joka keskeytymisen aiheutti, ja olisiko mahdollista pyrkiä tekemään jotakin, jotta neuvottelut käynnistyisivät uudelleen. Me olemme kaikki tehneet erittäin paljon niiden eteen viimeisinä kuukausina. Tämän Münchenin kokouksen jälkeen me loimme kaksi työryhmää, Toinen niistä käsitteli ähm, viemillisyyksien lakkauttamisen menettelyä. Yhdysvallat ja Venäjä johtivat tätä neuvotteluryhmää. Ne olivat ne kaksi suurta toimijaa, jotka tarvittiin erityisesti sotilaallisen koordinaation alalla, jotta voitaisiin kartoittaa ne eri alueet ja ryhmät, jotka tarvittiin mukaan, jotta tulitauko saataisiin toteutettua tai vihollisuuksien päättäminen toteutettua. Tämän lisäksi meillä oli myöskin humanitaarisen apuun keskittynyt työryhmä. Sillä oli aivan selvää, että me tarvitsemme toisen neuvottelukierroksen myöskin Genevessä tulevina päivinä tämä on käynnistyvässä, on tärkeää varmistaa se, että neuvottelut käytäisiin aivan toisiin tai hyvin toisenlaisessa ilmapiirissä kuin kentällä, ettei toistuisi mitä olisimme, olemme jo aikaisemmin nähneet. Me pyrimme saattamaan lähemmäs syyrialaiset Genevissä hyvin vaikeassa poliittisessa tilanteessa siirtymävaiheesta keskustelivat ja ne syyrialaiset kentällä kuolivat, koska he eivät saaneet humanitaarista apua. Me tiesimme, että oli siis tarpeen saada aikaan tehokasta humanitaarista apua, lääkkeitä, ruokaa, välittää syyrialaiselle Syyrian sisään, jotta prosessi olisi uskottava, jotta voisimme luoda uskottavan rauhanprosessin Genevessä. Ja tämän lisäksi myöskin oli tarpeen avata poliittisia neuvottelukäytäviä eri osapuolten välille. Tämän jälkeen, ja te tämän tiedättekin, meillä oli vihamielisyyksien päättämiseksi luodun työryhmän kokous, joka meni hyvin pitkälle. Myöskin humanitaarisen työryhmän kokous oli hyvin syvällistä, palaan siihen pian. tämä lisäksi YK on turvallisuusneuvoston päätös 22-68 ja tämän jälkeen tuli tauko saatiin aikaan 27. helmikuuta omalta osaltani, mutta myöskin Staffan de Misuran YK erityislähettilään puolesta ja Yhdysvaltain ja Venäjän edustajien puolesta. Minun täytyy todeta, että tulitauko on pitänyt melkoisen hyvin, vaikka useita rikkomuksia ympäri Syyriaa eri Syyrian alueilla onkin tapahtunut. Kuitenkin Kaiken kaikkiaan arviomme on se, että tulitauko pitää. Tilanne kentällä on koko viikon ollut huomattavasti parempi verrattuna aikaisempiin konfliktin viikkoihin. Tämän todettua niin voin todeta, että on ensimmäinen kerta todennäköisesti viiteen vuoteen tämän konfliktin puhjettua, kun Syyriassa on monia alueita, joissa eh, mitään suurempia aseellisia välikohtauksia ei ole tapahtunut, vaikka kuten sanoin, tulitaukoa rikotaan jatkuvasti, mutta nämä rikkomukset ovat aivan eri suuruusluokkaa kuin ne ovat menneisyydessä olleet. Humanitaariseen työryhmään liittyen voin sanoa, että olemme onnistuneet näinä viikkoina tarjoamaan apua kahdeksan rekkakuorman kautta ähm, tälle 50 000 ihmiselle ympäri Syyrian. Kuten totesin, pyrimme saavuttamaan niitä alueita, jotka ovat olleet tähän mennessä hyvin kaukaisia ja vaikeasti saavutettavia. Kuten sanoi Stefan Misura, on aloittanut neuvottelut huomisesta lähtien nämä varsinaisesti käynnistyvät. Prosessi ei todennäköisesti tule olemaan helppo, mutta on joka tapauksessa hyvä, että olemme onnistuneet luomaan tai luomaan uudelleen olosuhteet, joissa rauhanneuvotteluja voidaan käydä. Minä itse olen tavannut Hishabin Pariisissa muutama päivä sitten ja me keskustelimme pitkällisesti emme niinkään olosuhteista, jotka jokin taho asettaa ehdoksi Geneven keskustelujen uudelleen käynnistymiseksi, vaan enemmänkin siitä, kuinka kansainvälisen yhteisön toimet voisivat luoda sellaisen tilanteen, jossa nämä rauhanneuvottelut voisivat toimia Genevessä ja olla syvällisiä. Euroopan unioni kokonaisuudessaan kansainvälisen yhteisön lisäksi, mutta tässä edustan siis Euroopan unionia puhuessani, pyrkii välittämään kaikille osapuolille viestin kuten aikaisemmin Barroso, että heidän ei pitäisi vain lähteä Geneveen, vaan myöskin sitoutua Geneven rauhanneuvotteluihin. Luonnollisesti Euroopan unionina me pyrimme tukemaan oppositiota tässä hyvin vaikeassa tilanteessa ja näiden vaikeiden neuvotteluiden avaamisessa. Tämä on ensimmäinen kerta viiden vuoden sodan jälkeen, meillä on tämän tyyppinen yhdistelmä, jossa vihamielisyydet on saatu päätökseen, tulitauko pitää, yleisesti ottaen ja humanitaarista apua saadaan eri alueille Syyriaan. Todellakin siis kuva ei ole ruusuinen, se ei ole ruusuiseksi muuttunut päivästä, päivän kuluessa tai viikkojen kuluessa, mutta olemme päässeet etenemään oikeaan suuntaan. Yksi näistä seikoista on se, että olemme saaneet aikaan Euroopan anteeksi, Yhdysvaltain ja Venäjän välille sotilaallisen tason koordinaatiota, korkean tason koordinaatiota, jossa on pystytty ensinnäkin luomaan tulitauko ja valumaan tulitaukoa ja pyrkimään näin tämä hyvin hauras tulitauko turvaamaan. Ni, jotka nyt puhuvat sotilaallisuuksista, niiden täytyy äh, pohtia näkökulmassa realistisuutta tässä tilanteessa. Euroopan unioni on osa näitä molempia työryhmiä, sillä on erilainen rooli. Tulitauko ja väkivaltaisuuksien poistaminen. Sen suhteen olemme osana eri kansainvälisen yhteisön tukiryhmää eri organisaatioiden kanssa. Meillä on sotilaallisia asiantuntijoita antamassa neuvoa ja me myöskin tarkastelemme tapoja, joilla voimme tukea taisteluiden päättämisen valvomista yhdessä ystäviemme kanssa. Humanitaariseen apuun liittyen, aputyöryhmään liittyen, meidän roolimme on paljon suurempi, paljon painavampi. Ei yksinkertaisesti siksi, että me olemme hyviä tämän tyyppisessä työssä, tai että emme olisi sotilaisessa työssä hyviä, vaan siksi, että Syyriassa Euroopan unionin rooli, ja tämä on ollut poliittinen päätös, joka on mielestäni ollut oikea, ei ole ollut sotilainen. Euroopan unioni ei ole ollut sotilainen toimija kentällä. Erät jäsenmaat ovat sitä olleet, mutta Euroopan unioni ei. Ja tässä johto rooli sotilaallisessa ulottuvuudessa onkin näillä kahdella maalla, jotka ovat huolehtineet sotilaallisesta ulottuvuudesta enemmän, jotka voivat koordinoida ja valvoa sitä, ja jotka ovat voineet äh, tulitauosta neuvotella ja olla sitä järjestämässä. Tämä ei tarkoita sitä, ettemmekö me olisi tässäkin tärkeässä työssä olleet äh, aktiivisesti mukana. Kuten totesin, tulevaisuudessa roolimme saattaa kasvaa myöskin sotilaallisella alalla. Sitten humanitaariseen apuun liittyen humanitaarinen apu liittyy hyvin vahvasti poliittiseen prosessiin, joka täytyy saada uudelleen käyntiin aikaisemmin, kun tapasimme viime kerralla. Huomasin, että monet teistä mainitsivat eh, Marshall-ohjelman kaltaisen apuohjelman tarpeellisuuden. Jos katsomme, minkä tyyppistä apua tarjoamme, jos tarkastelemme lukuja siitä, kuinka paljon apua annamme Syyriaan ja naapurimaihin, voin todeta, että tällainen Marshall-ohjelma on jo aloitettu hyvin voimakkaasti humanitaarinen työryhmä, kuten totesin, Siinä Euroopan unionilla meillä on johtorooli, me olemme tavanneet jo monia kertoja ja me olemme onnistuneet 180 mm, rekkakuormaa saamaan Madajan, Madamian, Alshajan, Karpatan, Dovrajan, Savadanian Derasusin kaltaisiin kaupunkeihin syrjäisille alueillekin Syyriaan ja auttamaan 150 000 syyrialaista. Me teemme kattavasti syrjankalaisten kanssa yhteistyötä, jotta voisimme humanitaarisen avun kautta saavuttaa koko Syyrian tulevina päivinä ja kuukausina. Yli 1,7 miljoonaa Syyriaa suunnitelmiemme mukaan pitäisi saada apumme tulevien kuukausien aikana. Humanitaarisen avun suunnittelussa me teemme käsikädessä YK edustajien kanssa yhteistyötä kentällä ja Damaskuksessa ähm, Ekon viraston kanssa olemme tehneet yhteistyötä. Euroopan unioni on todennäköisesti ainut toimija, jota pidetään luotettavana, jota kaikki osapuolet pitävät luotettavana sekä Syyrian sisällä että naapurustoalueella. Meillä on pääsy sellaisten toimijoiden luo, joita tarvitsemme humanitaarisen avun toimittamiseksi näille vaikeasti saavutettaville saavuttaville alueille. Meidän roolimme humanitaarisen alu- avun alalla antaa meille myöskin tärkeän poliittisen roolin. Me katamme poliittisen roolimme ja mielellämme luomme luottamusta eri osapuolten välille. Me pyrimme tätä luottamusta kasvattamaan kattavilla merkityksellisillä neuvotteluilla eri poliittisen toimijoiden välillä. Meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että jopa tässä tilanteessa, jossa myönteistä kehitystä on tapahtunut viime viikkoina, vihamielisyydet saattavat kiihtyä kuitenkin. Kaikesta huolimatta, joka päivä näemme uutisia, jotka ovat erittäin huolestuttavia, kuten tämäkin, tänäkin aamuna, ja alueellinen sijaissota, jota eri naapurustojen muut toimijat käyvät, saattaa puhjeta uudelleen. Tämä on jotakin, mitä meidän täytyy pitää mielessämme humanitaarista työtä tehdessämme, koko humanitaarisessa järjestelmässä. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että vihamielisyydet päättyvät, että tulitauko pitää, mutta meidän pitää samalla muistaa, että on yhä vaara siitä, että vihamielisyydet puhkeavat uudelleen ja että taantumusta tapahtuu. Meidän täytyy muistaa tämä riski Kaikkien toimijoiden täytyy ennen kaikkea sitoutua merkitykselliseen poliittiseen prosessiin keskenään. Me olemme käyneet neuvotteluja, minä olen käynyt neuvotteluja suoraan näinä päivinä kaikkien kumppaneidemme kanssa, ystäviemme kanssa, neuvottelukumppaneidemme kanssa Syyrian sisällä ja Syyrian ulkopuolella alueella. Ja olemme pyrkineet välittämään tämän saman viestin, että heidän pitäisi sitoutua poliittiseen prosessiin, että heidän pitäisi antaa humanitaarisen avun kulkea läpi ja että me pyrimme siihen, että tulitauko pitää ja paranee päivä päivältä. Me juuri eilen turkkilaisten kumppaneiden kanssa neuvottelimme tästä asiasta ja jos tarkastelette tiedonantoa, jonka olemme saaneet eilen neuvostosta. Huomaatte, että siinäkin on mukana viittaus tarpeeseen saada Euroopan unioni ja Turkki tekemään yhteistyötä, jotta humanitaariset olosuhteet paranisivat yhä useammilla alueilla Syyriassa. Tämä on hyvin yleinen aihe neuvotteluissamme Turkin kanssa, kuten eilenkin. Kaikkien täytyy tehdä parhaansa tällä hetkellä. Me olemme saaneet pienen ikkunan auki kohti edistystä. Meidän täytyy var- varmistaa se, että se ei sulkeudu, ei humanitaarisella tasolla, ei tulitauon suhteen, eikä poliittisella tasolla käyttäisin tätä mahdollisuutta hyväkseni myöskin kiittääkseni Stefan Misturaa erittäin hienosta koordinointityöstä, jota hän on tehnyt. Olemme päivittäin yhteyksissä ja tapa, jolla teimme yhteistyötä YK kanssa, kaikkien näiden kolmen ulottuvuuden suhteen on todellakin mielestäni ollut esimerkillistä myös muita aloja ja muita töitä mä ajatellen. Tämä on mielestäni osoitus siitä, että diplomatia saattaa toimia. Viime vuonna olemme saaneet kokemuksia tässä. Tiedämme, että Daesh ISIS voidaan lyödä, että se voidaan lyödä vain sellaisen prosessin kautta, jonka myötä sota Syyriassa päättyy. Damaskoksen suhteen tiedämme, että sota Syyriassa voidaan saada päättymään ja että voidaan päättää taistelu terroristeja Daeshia ja al-Nusraa vastaan Syyrian sisällä. Me olemme erittäin, sanoisinpa, itsepäistä sitoutunutta työtä tehneet. Olemme tehneet tätä yhdessä monien muiden osapuolten kanssa, kuten Yhdysvaltain. Ja vuosien sodan jälkeen ja eurooppalaisen diplomatian jälkeen diplomatia alkaa tuottaa ensimmäisiä tuloksia. Mutta kuten sanoin, tämä kaikki voi kaatua hetkellä millä tahansa, elleivät kaikki toimijat suostu etenemään samaan suuntaan kanssamme yhtä itsepintaisesti kuin me. Me pyrimme yhä rakentamaan luottamusta, että saisimme aikaan uuden Syyrian, todennäköisesti sellaisen, joka on viiden vuoden sodan myötä tuhoutunut. Se ei voi palata menneeseen, mutta ehkä voimme tehdä mahdollisesti syyrialaisille rakentaa uudelleen maansa erilaisen etnisten, uskonnollisten eh, kiistojen yli niin, ettei maa ole enää jakautunut eikä sitä enää johda samantyyppinen hallinto kuin aikaisemmin. Sen sijaan meillä pitäisi olla inklusiivinen mukaanottava hallinto, jossa kaikki Syyrian ryhmät ovat edustettuna Daeshilla. Al-Nusralla ei ole mitään sijaa maassa, niillä ei ole mitään tekemistä maan historian kanssa ja toivomme, ettei niillä ole mitään tekemistä tämän maan tulevaisuuden kanssa kanssa, jos saamme hyvin päätökseen viime viikkojen työmme. Kiitoksia. Kiitoksia varapuheenjohtaja Mogherinille tästä julkilausumasta. Nyt ryhmän puheenjohtajat ensin EPPstä Preda, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä korkea edustaja. Olen tyytyväinen, kun painotitte sitä, että konflikti on jatkunut nyt nyt jo viisi vuotta. Tänä pitkänä aikana syyrialaiset eivät ole saaneet paljon aihetta toivoon. Hehän lähtivät osoittamaan mieltään viisi vuotta sitten. He eivät ennakoineet silloin sitä, mitä tulisi. Tästä syystä juuri tulitauko, joka tuli voimaan 27. helmikuuta, on keskeisen tärkeä asia. Ja tästäkin olen samaa mieltä korkean edustajan kanssa. Tulitauko on tärkeää, sillä se mahdollistaa humanitaarisen avun, jota Syyrian kansa tarvitsee aivan epätoivoisen kiireellisesti. Tästä puhuimme, kun olitte käymässä myös valikuntamme vieraana. Tulitauko on tärkeä myös, koska se antaa meille toivon pilkahduksen, johon meidän on ehdottomasti tartuttava tässä poliittisessa tilanteessa. Tulitako ei tietenkään ole täydellinen, koska uhreja tulee edelleen paljon, mutta tulitauko on kuitenkin olemassa ja siitä pidetään yleisesti kiinni. Ja meidän on nyt tartuttava tähän tilaisuuteen saada aikaiseksi uskottava poliittinen muutos. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että parlamenttivaalit pitäisi järjestää nyt, kuten Bashar al-Assad Putinin tukemana on ehdottanut. Meidän on nyt keskityttävä juuri rauhanprosessiin. Ja sitten kun tilanne on vakautunut, sitten voidaan järjestää parlamenttivaalit. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi SD-ryhmästä. Bostinaru kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja, arvon kollegat. Haluaisin aluksi onnitella korkeaa esittelijä siitä, että hän on lähtenyt tähän erittäin tärkeään aloitteeseen ja myös tärkeällä tavalla koordinoi sitä, mitä Eurooppa tekee muiden toimijoiden, Euroopan ulkopuolisten ja alueellisten toimijoiden kanssa, jotta löydettäisiin ratkaisu tähän pitkään kestäneeseen konfliktiin. Viimeiset kymmenen päivää ovat olleet sellaiset, että ne ovat olleet hankalia, mutta niiden kautta voidaan ehkä saattaa rauhanneuvotteluita eteenpäin. Mitään todellista vaihtoehtoa ei poliittiselle ratkaisulle ole. Tarvitaan voimakasta poliittista tahtoa ja sitoumusta tähän. Poliittinen ratkaisu Syyriassa sallisi sen, että kansainvälisesti keskityttäisiin Daeshin vastaiseen taisteluun. Se on kaikkein tärkeintä ja pystyttäisiin estämään se, että eri osapuolet viljelevät tuhoa kautta alueen. Ja tätä kautta syyrialaiset voisivat pysyä omissa kodeissaan, eivätkä joutuisi enää riskeeraamaan henkeään pyrkiessään Eurooppaan tai muualle. Maltillisten osapuolten mukaanottaminen kansainvälisiin keskusteluihin on tärkeää. Siksi pitää välttyä toimilta, jotka voisivat vesittää rauhanneuvottelut esimerkiksi Alepossa. Humanitaarisen avun on mentävä perille Työn on jatkuttava ja Syyrian hallituksen on helpotettava tätä yhteistyötä. On aivan selvää, että jos tuloksia ei saada, saada aikaan, humanitaarinen kriisi jatkuu. On erittäin tärkeää, että kaikki osapuolet, Turkki ja Venäjä mukaan luettuna, pitävät kiinni YK turvallisuuspäätöslauselmasta 2054. Kiitoksia seuraavaksi Tanok ESE-ryhmästä. Hyvä puhemies, Münchenin hauras tulitauko tarjoaa kansainväliselle yhteisölle poliittisen tilaisuuden painostaa ja saada YK on Geneven rauhansopimus tulemaan voimaan. Tämä on tilaisuus saada sopimusaikaiseksi osallistuvasta hallituksesta Damaskuksessa, joka, johon osallistuvat kaikki, mutta ö, ryhmittymät, jotka sotivat keskenään ja, ja myös tämä sijaissota sekä Venäjän yhteen, Venäjän asiaan puuttuminen vaikeuttaa asiaa. Venäjä, Venäjän pitää kunnioittaa myös sitoumuksiaan ja välttää provosoimasta. Sen pitää lopettaa hyökkäykset syyrialaisia sy- siviilejä ja maltillisia ryhmittymiä vastaan. Sen ei pidä lähteä kostamaan Syyriassa Merkelille ja EUn talouspakotteiden johdosta jos, vain jos Venäjä on vastuullinen kansainvälinen toimija, tähän kärsineeseen maahan voidaan saada rauha. Kiitos. Seuraavaksi Aldesta Shake, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, korkeedustaja, kollegat. Se, että neuvottelukeinoin pyritään pääsemään konfliktista eroon, on asia, jota on tuettava, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Tulitauko on Tämä tilanne on nyt hyvin arka. Tässä on päästävä kohti tulitaukoa. Ja tällä hetkellä tämä hirvittävä ihminen kärsimys on jatkunut aivan liian kauan. Syyrialaiset ansaitsevat meitä lisää tukea. Meidän täytyy osoittaa johtajuutta neuvotteluissa. Jos meillä olisi voimakas yhteinen Syyria-strategia, jos tällainen olisi ollut jo aikaisemmin, olisimme voineet todella olla johtoasemassa, eikä vain olisi levätty laakereillaan. EU on ollut jakautunut ja me emme ole pystyneet useinkaan tarjoamaan suojaa monille syyrialaisille ja muille. Humanitaarinen apu on tärkeää, mutta on myös puututtava kärsimyksen syihin. Venäjä edelleen tukee al-Assadia. Putin hyppäsi tyhjöön ja todella on käyttänyt kyynisintä, hirveintä väkivaltaa pommittamalla siviilejä, sivilikohteita, sairaaloja. Ja tällä Putinin käytöksellä pitää olla hintansa. Uskon, että tarvitsemme EUn sanktioita, koska Venäjä on käyttänyt tällaista väkivaltaa Syyriassa. Kolme lyhyttä kysymystä. Kun kuulimme, että neuvotteluita lykätään, ei huomisen vaan maanantaihin, niin on äärimmäisen tärkeää, entistä tärkeämpää, että sotatoimien lopettamista valvotaan entistä paremmin. Miten tämä taataan ja miten tuki viedään perille. Sitten sopimukset Libanonista ja Jordanista Jordaniasta, riittävätkö nämä? Tässä usein kiinnitämme liikaa huomiota Turkkiin, mutta emme saa antaa Libanonin romahtaa. Ja kolmanneksi, miten käytätte vaikutustanne Iranin johtajiin? Miten he saadaan lopettamaan tukensa brutaalille al-Assadin hallinnolle? Kiitoksia. Seuraavaksi Matias Gue-ryhmästä minuutti. Kiitoksia Rua Mogherini. Kiitoksia, että valotte tilanne. Tämä on erittäin mielenkiintoinen hetki. Väkivaltaisuudet on saatettu päätettyä, mutta tilanne on hyvin monimutkainen. Me emme missään tapauksessa halua sitä, että lisää osapuolia sotkeutuisi tilanteeseen, esimerkiksi sitä, että Saudi-Arabia haluaisi jotakin ehtoja sanella. Siksi nämä neuvottelut ovat osittain olleet niin vaikeita vaikeuksia neuvotteluissa on tuottanut esimerkiksi myös oppositioryhmien mukaan saaminen, esimerkiksi Syyrian kurdien edustajien mukaan saaminen. He ovat avainasemassa asiassa. Mielestäni YK edustajan kanta on ollut kaikkein järkevin, kun hän toteaa, että ongelma on syyrialainen ongelma ja että kaikkien ratkaisujen täytyy lähteä syyrialaisista itsestään. Haluaisin tässä yhteydessä tiedustella Rova Mogherinilta, koska Euroopan unionilla tulee olemaan oma kantansa, joka ei riipu Yhdysvalloista, Saudi-Arabiasta tai mistään muista kuin Syyrian kansasta itsestään. Eikö tämä ole avainneuvotteluihin? Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi vihreistä Lohbiilään puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Tulitaukosopimus Syyriassa pitää, mutta se on kuitenkin hauras, joten voimme vain toivoa, että Geneven lopulla suunnitellut rauhanneuvottelut tulevat tullaan pitämään ja toivomme, että neuvottelut ovat osallistavat ja kaikki ryhmät otetaan mukaan, mukaan lukien kurdit. Rauhan neuvottelussa naisilla on kuitenkin ollut vain pieni rooli tähän mennessä myös oppastin puolella. Nyt kun juhlimme kansainvälistä naistenpäivää, haluaisin kiinnittää huomionne naisiin, jo, jotka vastustavat sekä, sekä Assadin hallintoa että islamistiryhmiä. Saina Erhard esimerkiksi on hyvä esimerkki tästä. Hän on ohjannut elokuvan, ihmisistä, jotka järjestävät apua näillä alueilla. Haluaisin muistuttaa näistä naisista, jotka ovat maksaneet rohkeudestaan elämällään. Esimerkiksi blokkaaja Kurdia Hassan, joka on joutunut murhatuksi. Toivon, että rauhan neuvotteluissa myös naiset otetaan huomioon nämä valtavat rikokset, joita on tehty naisia, kohta, naisia ja lapsia kohtaan Syyriassa, näiden rikosten edessä EU on oltava päättäväinen. Syyriassa voidaan saada aikaiseksi pysyvä rauha vasta sitten, kun näiden rikosten tekijät on saatu oikeuden eteen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Castaldo EFDD-ryhmästä puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja. Nyt hieman osvittaa paremmasta on, tulitauko näyttää pitävän ja useammat kapinalliset ovat lähteneet mukaan neuvotteluihin. Venäjä ja yhteis- Yhdysvallat ovat keskustelleet aika hyvässä hengessä ja Iranilla on tässä myös oma roolinsa. Ongelmana on kuitenkin se, että monet muut kumppanit eivät ole valmiita neuvotteluihin. Viitan tässä erityisesti Turkkiin ja Saudi-Arabiaan. Erityisesti Turkki ei ole kovinkaan lähellä meidän ulkopolitiikkaamme. He pyrkivät suoraan hallitsemaan Syyrian ja jatkavat pommituksia sellaisia kurdivoimia vastaan, jotka taistelevat Daeshia vastaan. Ei myöskään ole vielä kitketty kylliksi laittoman öljyn vientiä. Siitä tulee valtavat tulot Daeshille. Turki on pyytänyt lisää varoja ja neuvottelulukujen avaamista. Ja se, että suostumme, ei saa näyttää siltä, että olemme heikkoja. Emme ole sisäisesti pystyneet järjestelmään maahanmuuttokysymyksiä, vaan tässä sysäämme vastuuta muualle. Tässä pitäisi vahvistaa edelleen kahta pakettia, josta puhuitte Libanonin ja Jordanian kohdalla. Ne ovat ponnistelleet huomattavalla tavalla ja EUn roolin täytyy olla keskeinen ei pelkästään humanitaarisessa avussa tai jälleen rakentamisessa, vaan poliittisessa toiminnassa liittolaisten pitää olla osa ongelman ratkaisua, ei ongelmaa. Ja tässä riittää vielä työsarkaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Schaffhauser minuutti ENF-ryhmästä. Deux remarques, euh, Madame la Commissaire. Hyvä. Komission jäsenillä on kaksi huomiota. Ensimmäinen näistä koskee Turkkia. Turkki on maa, joka vastustaa demokratiaa. Olemme nähneet sen hiljattaisten tapahtumien myötä. Se tukee islamismia, kaikki tunnustavat sen. Se vastustaa kansainvälistä oikeutta Irakissa ja Syyriassa. Ja myöskin tämän lisäksi se tukee järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja silti te haluatte, Euroopan asettaa, ehkäpä siksi, että tämä on Saksan etujen mukaista tai liittokanslerin etujen mukaista. Hänhän on maansa ja Euroopan pettänyt sellaisen sopimuksen alaiseksi, joka ei lainkaan vastaa eurooppalaisia kriteerejä. Onko tämä teidän mielestänne normaalia? Eurooppa hajotetaan näin kapinoivien vuoksi. Sitten toinen asia, tämä moralisointi. Ollaan epäonnistettu, meillä on todellinen epäonnistuminen, moralisointi on Yhdysvaltain edessä nöyristelyä, Saudi-Arabian, Katarin kaltaisten maiden edessä nöyristelyä, on aivan ymmärrettävä, että tässä tilanteessa me olemme jonkinlainen lauta. Tämä hinta täytyy mat- maksaa, kun sulkee silmänsä todellisuudelta. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi sitoutumattomista Korvin Mikke, minuutti. Eh, pani Mogherini, eh, Kiitos. Hyvä Rova Mogherini, muutama totuuden sana. Venäjä lähti mukaan Syyriaan ja tästä syystä nyt me saimme tulitauon aikaisuus. Toivottavasti Venäjä ei siis lähde Syyriasta. Toivottavasti myös amerikkalaiset ovat ottaneet opiksi tästä, mitä on, miljoonat ihmiset ovat kuolleet, koska amerikkalaiset ovat puuttuneet diktaattoreiden toimiin Irakissa ja Syyriassa. Tässä tilanteessa ei voida ajatella vaaleja, kun ISIS on aivan porteilla. Se olisi absurdia. Jos on sota, niin sen jälkeen on oltava myös diktaattori. Puhuin kurdien kanssa, jotka sanoivat, että, että eivät äh, halua puhua Assadin kanssa, mutta nyt kuitenkin Assad ja kurdit ovat puhuneet keskenään ja toivottavasti nyt muut eivät tätä haurasta sopimusta häiritse. Kiitoksia. Nyt kuulimme poliittisten ryhmien jäsenen, sitten muut. Gabriel Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä korkea edustaja Syyriassa. Edistystä on tapahtunut, humanitaarista apua on saatu kentälle, tuli on saatu päättymään, mutta tilanne on hyvin hauras, kuten totesitte. Tämä vaatii tukemme, täyden tukemme. Minulla on kaksi huomiota. Nyt on kansainvälinen naistenpäivä ja YK on erityisedustaja Stefan de Misturan muistuttanut siitä, että Syyrian naiset ovat tärkeä osa kestävää ratkaisua. Heillä on oikeus ja vastuu myöskin kantaa osansa tämän rauhanprosessin kestosta. Tiedämme, että on erittäin ratkaisevaa, että Syyrian neuvottelut ovat mahdollisimman mukaan ottavia. Toinen huomio. Jos Euroopan unionin suora sotilaallinen työ on suljettu pois poliittisella tasolla, meidän täytyy näyttää voimamme Syyriassa, kuten yleisestikin Lähi-idässä, Euroopan unionin täytyy toimia kunnianhimoisesti tasapainottavana voimana. Kiitämme tässä korkeaa edustajaa kaikesta ponnistelusta, jota te olette tehnyt tämän eteen. Minulla on kysymys, joka ei ole kiireellinen aihe, mutta meidän täytyy olla kunnianhimoisia mielestäni. Kun ajattelemme esimerkiksi tulevia vaaleja, Kuinka voimme suunnitella tilannetta, jossa yli 11 miljoonaa henkilöä on joutunut pakenemaan naapurimaihin? Kuinka voisimme järjestää vaalit ja onko teillä mitään suunnitelmia tämän osalta? Kiitos. Edustaja Gabriel, teille on kysymys äh, Sanilta. Hyväksyttekö tämän? Olkaa hyvä. Kiitos puheenvuorosta. Hyvä kollega, Arvon jäsen, haluaisin mennä kysymykseni, jos otetaan hieman pidemmälle. Uskotteko, että osapuolet Syyriassa ja EU ja sen jäsenvaltiot ovat vastuussa, mutta entä venäläiset? Ettekö usko, että he, ne, hekin kantavat osan vastuusta? Venäläisten pommitukset ovat saaneet pakolaisia lähtemään sankoin joukoin. Eli mm, miten Venäjä mielestäni voitaisiin saada tähän mukaan? Kiitos. Nyt sitten Gabrielin vastaus. Minä olen sitä mieltä, että tässä tilanteessa meidän täytyy muistaa korkean edustajien viesti. Meidän täytyy olla varovaisia, tilanne voi huonontua hyvin nopeasti. Meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisia, kiinnittää huomiomme erilaisiin syytöksiin ennen kuin teemme johtopäätöksiä. Yksi huomio syrjän suhteen on se, että vain kaikki yhdessä kansainvälisen yhteisön tuella konkreettisen avun kautta voimme luoda kestävän rauhan ja vakauden tälle alueelle. Me voimme pystyä siihen yhdessä. Tämä vastuu Tämä on minun vastaukseni teille, hyvä kollega, olkaa hyvä. Kiitos. Seuraavaksi Howard, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Liian kauan, kun olemme puhuneet täällä Syyriasta, olemme puhuneet pelkästään epätoivosta. Viime viikolla jälleen taas epäilevät sanoivat, että tulitaukko ei pidä eikä humanitaarinen apu mene perille. Mutta onneksi epäilevät ovat osoittaneet olleensa väärässä. Meidän tehtävämme poliittisesti tällä viikolla ja tulevina viikkoina on jatkaa siinä tehtävässämme, että, että siirrymme epätoivosta toivoon. Korkea edustaja saa tämän parlamentin täyden tuen, jotta hän voi käyttää kansainvälistä yhteistyötä toimessa, jotka e, muuttaisivat väliaikaisen tulitauon pysyväksi rauhaksi. Meidän me olemme velkaa syyrialaisille sen, että kritisoimme heitä, jotka kyynisesti pitävät, pitävät äh, kyynisesti käyttävät hyväkseen tätä tilannetta, kuten esimerkiksi Boris Johnson. Hän ei ole, hän ei ole ollenkaan puolustanut syyrialaisia pakolaisia, joita hän kutsuu muun mm. muassa talouspakolaisiksi. Ja UKIPin johtaja on puhunut jihadisteista Euroopan alueella. Nämä tällaiset ihmiset ovat täysin hävettäviä ja he tulevat epäonnistumaan sillä me tulemme tämän pakolaiskriisin ratkaisemaan ja minun maani tulee jäämään Euroopan unionin jäseneksi. Me tarvitsemme eurooppalaisia toimia tässä humanitaarisessa kriisissä Syyriassa ja rauhan aikaansaamiseksi, jota tarvitaan, jotta tämä konflikti loppuisi. Una domanda per lei, onorevole Edustaja Howitt, teille on kysymys. edustaja Nuttallilta. Olkaa hyvä. Uh, well, maybe, maybe Mr. Howard knows something. Ehkä edustaja Howard tietää jotakin, mitä me emme tiedä, mutta onko hän eri mieltä komission varapuheenjohtajan äh, Timmermansin kanssa, joka totesi, että suurin osa Eurooppaan tulevista ihmisistä eivät tule Syyriasta. Ja onko hän eri mieltä myöskin virallisten eh, yhdistyneen kuningaskunnan turvapaikanhakutilastojen kanssa, jotka toteavat, että viime vuonna turvapaikanhakijasta suurin osa tuli Eritreasta. Edustaja Hauit, te täällä lietsotte riitaa, pelaatte poliittisia pelejä. Vastaakaa nyt, oletteko samaa mieltä vai eri mieltä varpuheenjohtaja Timmermansin kanssa ja eri mieltä tilastojen kanssa? Haut, voitte vastata. Oli kyse sitten Euroopan komissiosta tai YK pakolaiskomissaarista. Suurin lähtömaa miljoonille pakolaisille, kun tulevat Euroopan Syyriä. Suurin osa ovat todellisia pakolaisia, jotka pakenevat kuolemaa ja vainoa. He ovat uhreja kuusi vuotta kestäneessä verisessä sisällissodassa. Ja tämä EU aikoo kansainvälisessä yhteistyössä tehdä työtä rauhan puolesta. Me hylkäämme teidän argumenttinne. Kiitos. Seuraavaksi minuutti Fotiga. Kiitos. Osittainen tuulitauko oli paras kuvaus tästä sopimuksesta. Eli osittainen sidosryhmien ja alueellisuuden osalta. Tässä on lisätty Al-Assadin roolia ja Venäjä on jälleen otettu vastaan kansainvälisissä salongeissa ja samoin tuotu Iran voimakkaammin alueelle. Muut vaikutukset eivät ole yhtä selkeitä ja valitettavasti Daesh, ISIS toimii rajojen yli eikä näytä siltä, että järjestö luopuisi väkivaltaisuuksista. Kiitoksia. Teille on sininen kortti Frun Zulitsalta. Hyväksyttekö tämän kysymyksen Fotiga? Kyllä, hyväksyn. Hyvä kollega, mainitsitte julmuudet. Ettekö ole sitä mieltä, että Syyriassa ja Irakissahan näitä tapahtuu, mutta ettekö ole sitä mieltä, että Euroopan unioni ja, yhdist- ja sen jäsenet, jotka ovat YK turvallisuusneuvostossa, että niiden pitäisi tukea äh, ratkaisua, jossa sotarikolliset saataisiin vastuuseen niin, että he tietäisivät, että Vastuuseen joutuvat ihmiset, jotka ovat julmuuksia ja sotarikoksia erityisesti vähemmistöjä vastaan harjoittaneet. Kiitos. Ja Fotiga. Yes, I share you. Kiitos kollega, kyllä, olen samaa mieltä teidän kanssanne. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Austrevicius, minuutti. Thank you very much, Mr. Chairman. Madam High Representative. Kiitos puhemies. Hyvä korkeudusta, hyvät kollegat. Viisi vuotta hämmennystä ja toimettomuutta meidän puolelta on johtanut tähän tilanteeseen, tilanteeseen, jossa minkälainen tulitauko millä ehdoilla tahansa on saatu aikaiseksi. Mielestäni näyttää nyt siltä, että Syyrian tilanne on annettu Putinin käsiin hän ei ole estänyt Venäjän kansallisia lähtemistä ISISin joukkoihin ja, joka, ja hän on lisäksi pommittanut sairaaloita ja siviilejä ja hän lisäksi rahoittaa radikaaleja puolueita EU:ssa ja joka luo propagandaa. Nyt pitää olla selvä sanainen. Mikä Tietysti mikä tulitauko tahansa on parempi kuin sota, mutta kysymys kuuluu, mikä on sen hinta? Osu. Kiitoksia seuraavaksi Kousu per mui minuutti. Puhemies, korkea edustaja, sotatoimien lopettaminen on hyvä uutinen, erityisesti silloin kun se johtaa siihen, mitä toivomme, eli että poliittinen tilanne rauhoittuu ja saadaan aikaan syrjässä pysyvä rauha, eikä tämä päättyisi kuten aikaisemmat tulitauot. Täällä viitattiin erityislähettäjä de Ketkä tässä ovat mukana? Monet osapuolet ovat nyt lähteneet toimimaan eri tavoin. EUlla pitäisi olla riippumaton rooli. Pitää katsoa myös, mitä Turkki ja Saudi-Arabia tekevät. Ne eivät saisi enää rahoittaa ja sietää näitä toimia. Turkki itse rikkoo, vielä eilenkin rikkoi tulitaukoa. Honorable Smith. Kiitos. Seuraavaksi Smith, minuutti. Uh, äh, kiitoksia, puhemies, kiitoksia rouva korkea edustaja Mogherini tästä katsauksesta Syyrian tilanteeseen. Ähm, kun te de misturan viestiä toistelitte, olitte melkoisen vaatimaton puhuessanne Euroopan unionin roolista ja kansainvälisen yhteisön työstä ja tästä korkeasta yhteistyöstä. Luojan kiitos Euroopan unioni ei tankkeja ja pommeja paikalle lähetä, mutta me voimme auttaa neuvottelujen rakentamisessa niin, että saamme jotakin edistystä aikaan. Äh, minun puolueeni, äh, Skotlannin itsenäisyyspuolue, on sitä mieltä, että toivomme yhä Yhdysvallan kuningaskunnan osana olevamme osa tätä työtä. Mielestäni kuvaus oli selkeä tilanteesta. Humanitaarinen kriisi on paha ja meille myöskin on tärkeää korostaa Libanonin ja Jordanian tilannetta. Ne ovat hyvin hauraita valtioita, tarvitsevat myöskin apumme. Minulla on kysymys vastuullisuuteen liittyen. Emme voi saada rauhaa aikaan, ellei vastuuta saateta vastuullisten harteille Damaskoksenkin suhteen. Haluaisin tietää, kuinka paljon olette kansallisesti eri järjestöjen kanssa yhteyksissä, jotta voisimme saada todisteita siitä, että syyllisiä voidaan saattaa syrjässä myöskin myöhemmin vastuuseen. Kiitoksia. Kiitos, seuraavaksi Natal. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Kuten tiedämme, Syyria on todennäköisesti maailman kipein kohta tällä hetkellä. Näemme islamilaisen valtion pahuuden, olemme nähneet teloituksia, polttamisia, sitä, että ihmisiä heitetään homouden takia katolta, jos he eivät kuole siihen, heidät tapetaan maassa. Tällaiset ekstremismit haluavat saada koko alueen, ei pelkästään Syyriaa haltuunsa. Mutta meidän, meidän täytyy muistaa, että vuonna 2013 kaikki läntiset poliitikot, John McCain ja muut, Neromme, Verhofstadt ja muut sanoivat, että meidän täytyy toimia oikealla tavalla näiden vallankumouksellisten kohdalla. Nyt minä haluaisin kuulla, Rova Mogherini, että miksi emme edelleenkään tee mitään Saudi-Arabian suhteen. Miksi syydämme rahaamme Turkkiin, pyydämme Turkkia liittymään Euroopan unioniin, kun he rahoittavat terrorismia? Kiitos, seuraavaksi Obermeier, minuutti. Danke, Herr Kiitos puhemies. Unioni yrittää nyt miljardeilla saada Turkin suosion itselleen. Se on valtava virhe. Turki ei ole poliittisesti eikä sotilaallisesti eikä uskonnollisesti toivottava kumppani Syyrian rauhankumppanissa, äh, rauhanneuvotteluissa. Ja turkkilaiset milisit ovat raja-alueilla äh, aiheuttanut tuhoja. Turkki on alkanut myös ampua Syyrian alueelle. USA on vaatinut hyökkäysten lopettamista, mutta missä on EUn reaktio, kun Erdogan, Erdoganin hallitus vainoaa vähemmistöjä? Nyt vain Äh, EU nöyristelee Turkkia. Se on kaksinaamaista, eikä se ole mikään tapa saada rauhaa aikaiseksi Syyriassa. Kiitos seuraavaksi Mian Mon minuutti. Kiitos puhemies. Syyrian tullitauko sopimus antaa uskoa ja toivoa. Toivottavasti se vahvistuu Geneven lähineuvotteluissa. Kuten täällä sanottiin, tämä on vasta osa, osittainen tulitauko, mutta väkivaltaa on nyt vähemmän. Mä on kuitenkin sanottava, että tulitauko ei ole konfliktin ratkaisu, vaan on toivottava, että nyt päästään eteenpäin poliittisesti ja pidetään kiinni siitä, mitä vuonna 2012 Geneva, Genevessä sanottiin. Ja pidetään kiinni YK 2254 päätöslauselmasta. Jos näin ei tehdä, tai jos näin tehdään, silloin voidaan toimia Daeshin vastaisesti ja voidaan vähentää inhimillistä kärsimystä, joka on todella vaikuttanut negatiivisesti Eurooppaan. Me tuemme teitä, Mogherini, näissä toimissa. Tiedämme, että on välttämätöntä, että eri osapuolet Syyriassa ja kansainvälisesti pystyvät vastaamaan tilanteeseen, jotta vihdoin saataisiin vakaa ratkaisu Syyrian tilanteeseen, kun taistelut ovat jatkuneet viisi vuotta. Kiitoksia. Seuraavaksi Anna Gomes, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Olemme nähneet, kuinka Syyrian kansa on taistellut Assadia vastaan ja tämä taistelu muuttui sisällissodaksi ja lopultakin eh, Iran ja Saudi-Arabia sekaantuivat tilanteeseen, kuten myöskin terroristijärjestöt, jotka ovat luoneet hirvittävää kärsimystä maahan. Tämä on kaikkein suurimpia sotilaallisia katastrofeja toisen maailmansodan jälkeen, mutta Euroopan unioni ei ole tehnyt juurikaan mitään asialle. Venäjä vain sekaantuu siihen. Euroopan unionin jäsenmaat eivät ole koordinoitusti onnistuneet toimimaan, olipa kyseessä sitten Euroopan yhteisön toiminta puolustuksen alalla. Olemme jättäneet Irakin ja Syyrian taistelemaan yksin terroristeja vastaan, eikä mitään humanitaarista kattavaa politiikkaankaan ole saatu aikaan pakolaisleirien suhteen. Emme saa myöskään unohtaa sitä, että lapsille ei enää voida tarjota koulutusta. Miljoonat pakolaiset päivittäin pyrkivät kohti Eurooppaa ja me luomme nyt menetettyjä sukupolvia, jotka tulevat kääntymään terroristien puoleen kasvaessaan. Tämä konflikti on levittänyt terrorismia ympäri Syyriaa, Irakia, jopa Libyaan. Euroopan unioni ei voi yksin rajoittaa tätä konfliktia, mutta se joutuu kohtaamaan monet pakolaiset, jotka tulevat Eurooppaan. Haluaisin onnitella Rouva Mogherinia, joka on onnistunut vihdoinkin luomaan tuli tauon, mutta me tarvitsemme myöskin kurdeja mukaan neuvotteluihin, jotta tämä tilanne voi kasvaa. Euroopan unionin täytyy omaksua nyt johtorooli. Eurooppa-neuvosto todellakin on tehnyt ähm, Erdoganin Turkin kanssa epämääräisiä sopimuksia ja me tarvitsemme toisenlaista toimintaa. Kiitoksia. Kiitoksia myös ajasta kiinni. Ja sitten Beller. Kiitos kovasti puhemies. Hyvä korkea edustaja, alustuksessanne te puhuitte Euroopassa Turkista kumppaneina. Nyt on ollut erilaista kehityskulkua ja aika huolestuttava. En tiedä, miten te näette Turkin roolin alueellisessa sodassa, joka on kehkeytymässä ja käynnissä soda, ö, Syyriassa. Oikeastaan Turkin alueellakin aseita on käytetty parin otteeseen jo. Ja täällä on myös hyökätty kurdiyksikkö vastaan. Ja sitten äh, ensin Asisin taholta, sitten Albatian. Ja sitten 8. helmikuuta käytettiin myös raskaita aseita Libanonia vastaan. Rouva Mogherini, minulla on sellainen tunne, että Turkki on ennemminkin ongelma kuin ratkaisu tässä ongelmassa. Kiitos. Edustaja Vaikolla. Minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Spostovana, gospa Mogherini. Hyvä, rouva Mogherini. Monien vuosien jälkeen ollaan nyt tilanteessa, jossa humanitaarinen katastrofi yritetään ratkaista osin poliittisessa prosessissa, minkä pitäisi johtaa rauhaan Syyriassa. Katastrofi on seurausta väärästä politiikasta, myös meidän väärästä politiikastamme. Kun Syyria on niin monimutkainen maa, niin emme ole ymmärtäneet, että mihin Syyrian tilanteen eskalaatio on johtanut. Ainakin kolme positiivista asiaa on ensinnäkin tulitauko, sitten Yhdysvaltain ja Venäjän välinen koordinaatio. Ja kolmanneksi neuvottelut, joihin osallistuvat myös Venäjä ja Assad. Sanoitte, että ei olla aloittamassa uutta kylmää sotaa, mutta se mitä olen muilta kollegoilta kuullut, jotka eivät muuten keskity Syyrian asioihin, vaan yrittävät argumentoida Putinin kanssa, niin se on ihan tarpeetonta tässä vaiheessa. Kyllä me olemme todistamassa kylmää sotaa. Ehkäpä olisi äh, nyt syytä aloittaa miettiä Euroopassa, mitä sodan jälkeen tapahtuu. Tarvitaan uudelleen sovittelua. Antoni, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Olen aivan varma, että vaikka tulitauko on hauraskin, niin on se antanut hyvän tilaisuuden EUlle viiden vaikean konfliktivuoden jälkeen humanitaarinen tilanne on sellainen, että pystytään puuttumaan siihen laajemmin ja kohdennetummin. Voidaan käynnistää myös poliittinen prosessi niin, että luodaan hyvät edellytykset sille, että syyrialaiset voivat miettiä myös tulevaisuuttaan itse. Euroopan unioni on kuukausien ajan tehnyt valtavasti työtä myös YKssa. Nyt täytyy osoittaa, että me olemme myös sanojemme tasalla. Meidän täytyy kantaa vastuu siinä, että annetaan humanitaarista apua, kun olot ovat mitkä ovat. Meidän kuitenkin korostaa sitä, että me olemme jo 5 miljardia euroa antaneet humanitaariseen apuun. Olemme suurin avunantaja tuolla alueella. Meidän täytyy myös diplomaattisesti toimia, jotta voidaan rakentaa siltoja kansainvälisten ja alueellisten toimijoiden kesken, jotka ovat osana konfliktia kuten aivan oikein te täällä totesitte. Syyriassa on vahvaa toivoa eurooppalaisten mukanaolosta, niin että Omme, koska olemme uskottavia, voisimme myös painoarvon jotain aikaan saada. Tämä on hyvä mahdollisuus ja toivottavasti saadaan aikaan kansallistasolla rauhoittumista, kun EU on osoittanut, että se voi olla tärkeässä osassa, kun te niin Iranin ydinasiassa, mutta se mitä tähän asti on tehty ei riitä. Euroopan unioni on yh- käpertynyt itseensä yhä enemmän, kuten pakolaiskriisi on osoittanut. Me, meidän täytyy ymmärtää, millä tasolla liikutaan, jotta tiedetään, mikä on yksiselitteinen ja johdonmukainen suunta toiminnassamme. Jos me haluamme olla ratkaisevassa osassa, siellä meidän täytyy olla valmiita myös tuomitaan kansallismielisyydet, epäselvyydet ja suosia nimenomaan rauhanprosessia, joka nyt jos koskaan on tarpeen. Kiitoksia. Herra Pantseri, teille olisi kysymys Buonannolta. Hyväksyttekö? No. En. Eli sitten seuraava puhuja minuutti. Kiitos. Syyrian sota on kestänyt viisi vuotta ja neljännes miljoona ihmistä on joutunut uhriksi. Sen vuoksi tyytyväisyydellä otamme vastaan tämän Yhdysvaltain ja Venäjän sopiman aselevon. Se, että saat, päästäisiin eroon koko konfliktista, nämä neuvottelut ovat YK puitteissa. Toivomme vakautta alueelle, koska se on avainasemassa esimerkiksi tärkeimmän kriisin ratkaisemiseen, joka on siis maahanmuuttokriisi. Kestävä rauha Syyriassa äh, vaatii sitä, että siviiliväestön äh, murhaaminen loppuu, mukaan lukien kristittyyn vähemmistön. Ja että sitten täytyy olla konkreettinen mahdollisuus palata omaan maahan. Sen vuoksi suurella huolella äh, kuulemme tietoja, että 135 henkilöä on kadonnut eh, ihmisiä tämän aselevon jälkeen. Sen vuoksi täytyy YK rauhanpyrkimyksiä tukea ja tätä humanitaarista apua, josta Rova Mogherini puhui. Kiitos. Edustaja Nart, minuutti. Gracias, señor. Kiitos, puhemies. Meidän toimimattomuutemme on tässä tapauksessa johtanut romahtamiseen Syyriassa. Me olemme pidentäneet ja pidentäneet sotaa. Mitään ratkaisua ei ole löytynyt ongelmiin. Ja nyt on vastassa, josta me emme pidä, todellisuus. Kun ajatellaan sotaa, niin siellä ei ole välttämättä oikeita toimijoita, joita me haluamme. Assad on yksi toimija, joka paitsi ristiriitaisesti takaa keskiluokan hyvinvoinnin sunnien parissa, mutta myös kristityille turvallisuutta, niin vasta vastassa ovat vahvit terroristit, al-Nusran väkeä, tai lännen liittolaiset, samaa porukka siis. Ja meidän täytyy ehdottomasti luoda nyt polku rauhalle, niin että Venäjän välintulo on johtanut loppujen lopuksi tähän tilanteeseen ja siitä täytyy päästä sopimukseen nyt. Minä haluaisin, että meidän täytyy nyt vastusta Venäjän interventioita. Ja nyt tuli jo vain levinnyt siellä Venäjän toimien vuoksi ja se on johtanut siihen, että on tuettu rikollista hallintoa Al-Assadia. Meidän täytyy antaa pontta rauhalle, meidän täytyy olla aktiivinen toimija siellä Euroopan puolesta ja terrorismi torjua tehokkaasti. Strategisesti emme sitä nyt ole tehneet. Honorevole. Kiitos edustaja Kaan. Kaksi minuuttia puhemies. Teidän pitää ensin panna mikrofoni päälle. No niin. Mr. President. No niin, nyt se on päällä. Puhemies, korkea edustaja. Sadat kansalaiset vastustavat hallitusta ja vaativat sitä, että Assadin hallitus kumottaisiin ja Syyria olisi jälleen yhdistynyt ja vapaa. Ja tämä muistuttaa siitä, miten tämä konflikti syntyi. Mutta todellisuus on se, että tässä ainoastaan väkivaltaisuudet ovat vähentyneet. 135 eh, tapettiin heti alueella, jota sopimus koski. Väkivaltaisuuksien täytyy loppua, jotta neuvottelut voivat alkaa. Ja neuvottelun täytyy jatkoa, jotta me voimme saada aikaiseksi eh, tulitauon. Ja tässä täytyisi ottaa myös Viinin rauhan sopimus huomioon. Kansainvälisen tahojen täytyy olla mukana toteuttamassa sopimusta Münchenin sopimuksen lisäksi. Iranin täytyy myös jatkaa vaikutusvaltaansa, jotta voitaisiin pitää kiinni tulitausta. Meidän täytyy todellakin pitää kiinni tästä mahdollisuudesta tehdä työtä kaikilla aloilla, humanitaarisilla, poliittisilla ja niin edelleen, ja myös humanitaarinen apu täytyy päästä perille. Kansainvälinen yhteys on ollut rohkeampi lähestymistavassaan. Meidän toki täytyy nyt jatkaa näin. Meidän täytyy lopettaa verenvuodatus. Meidän täytyy voittaa Dash ja siksi on meidän kaikkien intresseissämme, että me saamme aikaiseksi rauhanprosessin, jonka avulla saamme aikaiseksi rauhanomaisen hallituksen. Kiitos. Grazie. Kiitos. Teille se kysymys edustaja Buonannolta. Hyväksyttekö Kahn. Ei, kiitos. Ben. Selvä. Sitten eteenpäin edustaja Skripek. Minuutti, olkaa hyvä. Mr. President, Mr puhemies, hyvä korkea edustaja, hyvät kollegat. Kiitos kovasti lausunnostanne, korkea edustaja. Kaikki olemme sitä mieltä, että nyt on aika saada syrjään rauha kaikille. Sen se vetoan teihin, että varmistatte, että aito Syyrian kristittyjen delegaatio lisätään SDC-delegaatioon rauhanneuvotteluissa. Useaan otteeseen olen pyytänyt huomiota demokraattiselle Rojavan kantonin eh, demokraattiselle itsehallinnolle. Ihmiset elävät siellä rauhassa, mutta tämä rauha on nyt uhanalla ei pelkästään Daeshin taholta, vaan myös muiden. Turkin täytyy lopettaa dsa alueen eh, piiritys. Muuten tulee jälleen pakolaisaalto naapurimaihin ja Eurooppaan. Kurdien alueellisen hallinnon täytyy avata Fiskaburin eh, rajanylitys ja lopettaa kaikki rajoitukset. Sen vuoksi vetoan teihin, että käytätte kaikkia diplomaattisia mahdollisuuksia lähi kumppaneiden kanssa. Sokerina pohjana haluaisin, että aloitatte yhteistyön DSAn kanssa, jotta voidaan sisäisille pakolaisille antaa apua. No, heitä täytyy auttaa. He ovat eh, tulevan vakauden ylläpitäjä alueella. Kiitos. Kiitos. Ei, niin, teille olisi kysymys, edustaja Skiri Beck. Teillä olisi kysymys, hyväksyttekö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 puheenvuoron menettelyssä ilman puhjallista olen pahalla, niin se on pyyntö oli sitä varten. Onorevole Pasku. Edustaja Pasku, olkaa hyvä. Ole hyvä, juan minuutti. Madam High Representative, the... Puhemies, korkea edustaja. Tällä Syyrian sodalla on monia seurauksia Euroopan unionille. Terrorismi, kielteinen vaikutus alueelliseen tilanteeseen ja myös Venäjä-kysymys täytyy ottaa huomioon. Tuli tauko. Sopimus ei ole päättänyt taisteluja hallituksen ja kapinallisten välillä. Ja tämä johtuu siitä, että ei ole sopea, sopua välipuolten välillä, mitä Assadin hallintoon tulee. Ja rat, ratkaisu, poliittisen ratkaisun täytyisi olla todellinen tulitauko, jossa täytyisi myös olla humanitaarinen interventio kansalaisten automukseksi. Tässä täytyy olla kaikki tahot mukana ja tämä olisi varmasti looginen tapa toimia. Tätä kautta saataisiin ratkaisu tähän monimutkaiseen konfliktiin aivan meidän ovemme edessä. Viimeisenä puhuu Leeds, minuutti puhemies korkea edustaja puollan tulitaukoa joka etupäässä on nyt pysynyt yllä. Geneven neuvottelut ovat peruspylväs vakaudelle ja ne on aloitettu uudelleen. Ja kansainvälistä oikeutta täytyy käyttää äh, sotarikoksia vastaan. Erityisesti pidän hyvänä aloitetta kansainvälisestä vastuuvelvollisuudesta. Yhdysvallat, Saksa ja EU tukevat sitä vuoden muassa. Työntekijän keräävät asiakirjaosatodisteita ihmisoikeusloukkauksista Syyrian sisällissodassa. Assad voitaisiin asettaa syytteeseen rikoksista ihmisyyttä vastaan. Jos oikeusmenettely alkaa, niin on kuitenkin avoinna, että mikä eh, oikeusjustuun olisi vastuussa vai pitääkö perustaa uusi. Kaikkia osapuolia täytyy ottaa, vedota ottamaan huomioon kansainvälinen oikeus Geneven neuvotteluissa. Sen pitäisi olla olennainen väline EUn ulkopoliittista välinepakettia. Diktaattorien täytyy tietää, että heillä täytyy maksaa korkea hinta, jos he loukkaavat kansalaistensa oikeuksia. Täytyy olla systemaattista vetomusta siihen, että saadaan kansainväliseen oikeuteen tekijät. Mutta Liits, teille olisi vielä se kysymys edustaja Bonannolta. Hyväksyttekö? Kiitos. Ja sitten menettelemään puhujalistaa. Tässä voidaan antaa puheenvuoro yhdelle puhujalle per poliittinen ryhmä. Se mukaan, mitä pyyntiä on tullut, edustaja Sogor. Kiitos, puhemies. kun maa on häviämässä kartalta ja miljoonat ihmiset joutuvat lähtemään kotikohdalta vaikuttaa siltä, että sota on loppujen lähelläkään vielä. Emme ole lähentymässä ratkaisua, olemme etäytymässä rauhasta. Kyse on kaikista osapuolista. Sotilasmahtia käytetään kummallakin puolella – ulkoiset toimijat voisivat luoda tasapainoa. Euroopasta katsoamme, me näemme vain miljoonat, jotka pakenevat Syyriasta ja tulevat Eurooppaan luopuen kaikesta toivosta palata koteihinsa. Silloin ei enää ole vielä kuka voittaa, koska väestö on lähtenyt maasta. Kansainvälisenä naisten päivänä minä haluaisin myös osoittaa kunnioitusta kaikille niille, jotka pyrkivät perheitä suojelemaan jossain syrjässä. Sitten edustaja Marias, olkaa hyvä minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin viitata siihen, että Turkki ja Saudi-Arabia ovat tukeneet Daeshia. He ovat tukeneet ääri-islamilaisia sunneja Asadia vastaan. Ja tietenkin nyt on erittäin ratkaiseva tilanne. Me tarvitsemme rauhaa. Ilman rauhaa ei, eivät myöskään pakolaisvirrat ehdy kuukauden loppuun mennessä Kreikkaan tulee taas yli 150 000 pakolaista. Ja sitten mikä tilanne on Makedoniassa, Albaniassa, rajat on suljettu. Banki Muun on sanonut, että tämä on laitonta, kansainvälisiä sopimuksia loukataan. Mitä mieltä te olette korkeana edustajana? Mitä te tulette tekemään? Tuletteko te avaamaan rajan rajat. Tämä on täysin laitonta. Ei voi olla niin, että tuhannet pakolaiset suljetaan Kreikkaan. Edustaja Jakovčić, minuutti. primirje kojima, Hauras tulitauko, joka nyt Syyriassa on nähty, on varmasti parempi kuin sota. Ja sitä täytyy pyrkiä pitämään yllä kaikin keinoin. Sen vuoksi on oikein hyvä, että olette osa prosessia, rouva korkeudustaja. Oikein hyvä, että Yhdysvallat ja Venäjät pystyivät löytämään ratkaisun, mutta heidän käsissään ei voi tulevaisuus olla. Se täytyy olla syyrialaisten itsensä käsissä. Täytyy todeta aivan selvästi, että Syyria kuuluu syyrialaisille eikä kenellekään muulle. Ja täytyy sanoa hyvin selkeästi, että Daesh ja terroristiryhmät ovat päävihollisemme. Ne ovat osoittaneet, miten valmiita ne kauhutekoihin ovat. Kaikki muu täytyy jättää syyrialaisten päätettäväksi. Jos haluamme perustaa kansainvälisen rikostuomioistuimen syyriarikoksille, niin tehdään niin, koska siitä tulisi oikeudellinen mahdollisuus, jota voidaan käyttää. Mutta ennen kaikkea Syyriä täytyy jättää syyrialaisille. Per un minuto. Evitete, jos minuutti olkaa hyvä. Grazie, signore presidente. Kiitos, puhemies. Ensimmäinen myönteinen merkki nyt on saatu tuosta maasta sitten sodan alun. Se osoittaa, että toivoa vielä on olemassa, että päästään tästä tilanteesta, joka on hallinnut maassa. Joidenkin tietojen perusteella voidaan jo arvioida, että ongelmallista tässä on, että tiedetään tarkalleen, mitä Genevessä on tapahtunut. Kaikki eivät ole olleet läsnä neuvottelussa. Jos Euroopan unioni tukee tulitaukoja ja antaa humanitaarista apua, niin se edellyttää, että me tartumme myös näihin tilaisuuksiin ja olemme aktiivisia. Jos olemme rehellisiä, jos ei Venäjä olisi puuttunut tilanteeseen, niin Syyria olisi varmasti nyt ISISin käsissä kokonaisuudessaan ja meillä olisi maa, joka olisi täysin länttä Kiitoksia. Edustaja Bonan, no ei, sinistä korttia voi tässä käyttää. Edustaja Ferreira, minut olkaa hyvä. Olisi hyvä, jos lyhyt tylitauko voisi johtaa tämän tuhoisen sodan loppuun, mutta sen pohja on hyvin hatara on kuultu myös, että voisi olla sotilaallinen eskalaatio ja sinne kentälle menisi yhä enemmän aseita. Eli tulitauko saattaisi johtaa hyvin vaikeisiin tilanteisiin. Saattaa olla sotilaallista yhteistyötä Syyrian ja välillä ja Hisbollahin ja Venäjän ja liittolaisten välillä. Eikä pidä unohtaa, että että Yhdysvallat taas maksaa jollekin toisille ryhmittyville, eli jonkunlainen kylmä sota voisi tulla. Lisäksi pakolaisia tulee Eurooppaan joka päivä. He ovat kuin kiviä, joita heitellään meitä kohti. Ei pitäisi epävakauttaa ja puuttua syrjäisiin asioihin kuten muut. Eilisen huippukokous oli häpeällinen. Nyt kuullaan siitä, että määrätään asioita syyrialaisille, kun heille, heistä vain riippuu heidän tulevaisuutensa. Kiitos. Viimeisen edustaja Buchner. Kiitos korkea edustaja tästä erittäin tärkeästä raportista. Kiitos myös siitä, että te puolustatte rauhan neuvottelua ja tuotte humanitaarista apua mutta juuri se, mitä komissio takia ei kuitenkaan ole tarpeeksi. Niin kauan kuin pakolaisleireillä nähdään nälkää ja niin kauan kun ihmisillä ei ole suojaa kylmältä, niin meidän täytyy antaa myös enemmän rahaa meidän EUn ja komissiona. Meidän ei pitäisi antaa rahaa Turkille, jotta se rakentaa muurin suojautuakseen pakolaisilta. Eikö olisi paljon järkevämpää antaa rahat pakolaisleireille, jotta ihmisillä ei ole edes mitään syytä paeta sieltä, jotta he pystyvät elämään siellä? Pyytäisin, että puoltaisitte sitä, että ainakin vähimmäistarpeet pystyttäisiin tyydyttämään pakolaisleireillä. Kiitos. Grazie. Kiitos. Ja näin kuulemme varapuheenjohtaja Mogherinin vastauksen. Kiitos puhemies. Minä haluaisin aluksi todeta aivan vilpittömästi, että joskus minulla on sellainen vaikutelma, että on suhteellisen helppoa täällä istuskella ja nostaa esille mahdolliset puutteet tilanteessa, josta minäkin olen hyvin kaukana itsekin. En nyt usko että minäkään, että tilanne on kovin täydellinen, edes hyvä. Ikään kuin valitellaan, että tämä lasi on puoliksi täynnä. Vähemmän siinä on. Pari viikkoa sitten lasi oli tyhjää. Eli meidän tehtävänämme on pyrkiä rakentaa askel askeleelta lasia, joka on täydempi ja täydempi. Ja näin yhden elämän pelastamme, ja se on arvokasta. Euroopassa, Syyriassa, Jordaniassa, Libanonissa. Minun tehtävän. en tiedä teidän tehtävistä, mutta minun tehtäväni ei ole ruveta kiistelemään, onko tämä riittävän hyvä tai täydellistä. Minun tehtävänäni on pyrkiä parantamaan tilannetta päivä päivältä mitä voidaan tarjota kansainväliselle yhteisölle, jonka on vihdoinkin nyt päästävä yhteistyöhön käsiksi. Viiden vuoden sodankäynnin jälkeen on jakolinjoja kansainvälisesti, alueellista yhteenottoa syrjässä sen ympäristössä. Eli minä todella uskon, että Euroopan union, unionin osa on nimenomaan se, että kuten moni täällä totesikin, luoda siltoja eri toimintakentillä. Siellä on niin paljon toimijoita sekä Syyriassa että sen ulkopuolella, joilla on ihan erilaiset agendat. Ihan kaikesta voisi olla eri mieltä mutta meidän elintärkeä intressimme sekä poliittisesti ja sanoisin jopa enemmänkin. Ja totta kai intressimme eurooppalaisina ajatella turvallisuutta. Mitä enemmän tämä leviää, niin sitä enemmän Daesh leviää. Tiedän, että Franz Timmermans tulee keskustelua minun jälkeeni muutoliikkeestä. En halua nyt pilata hänen huviaan. Hän hoitakoon sen puolen, mutta totta kai ajatella myös, miten voidaan hallita pakolaisvirtoja mutta totta kai humanitaarisen poliittisen puolen tärkeimmänä tehtävänä on, että pyritään löytämään yhteistä maaperää kovin erilaisten näkemysten välillä, jotka sellaisiksi varmasti jäävätkin, mutta ehkä askel askeleelta löydetään yhteistä maaperää niin, että kansainvälinen yhteisö, alueelliset toimijat, mukaan lukien voisivat välittää, helpottaa, tehdä mahdolliseksi syyrialaiselle jotain muuta kuin nyt on viisi vuotta sotaa käyty. Sota ei ole ohi. Se ei ole oikeastaan tulitauko. Vihollisuuksien keskeyttämisestä enemmän on kyse, joten ymmärtäisitte, miten arka tämä kysymys on. Kyllä sota edelleen on käynnissä siellä, eikä se minnekään häviä ensi viikollakaan. Ja kuten totesin aivan selvästi alussa, tämä voi kääntyä vielä huonommaksi ja hyvin nopeastikin, ellei me tarttu jokaiseen mahdollisuuteen päästä oikeaan suuntaan tässä hyvin hankalassa tehtävässä joka päivä. Eli sota on edelleen käynnissä, meillä on vihollisuuksien keskeytys nyt päällä. Me haluamme tältä pohjalta saada enemmän humanitaarista apua paikalle, niin että on enemmän toivoa tarjolla syyrialaisille. Joku täällä totesikin, että meidän tehtävämme on luoda toivoa. Rakentaa siltoja eri toimijoiden välillä, löytää yhteistä säveltä diplomatian keinoin. Se on Euroopan hengen mukaista. Joskus se on hankalaa täällä. Ulkopuolella nyt jotain uskottavuutta sen vielä on. Kyllä se auttaisi täällä Euroopan puolellakin, vaikka ei nyt aina niin olekaan selvä. niin, että luotaisiin polkua kohti rauhaa poliittiseen siirtymään Syyriassa ja nimenomaan syrjävetoinen tulevaisuus taataa. Ja kun sanon, että se on syrjävetoista ja syyrialaisten omimaa, niin en tarkoita pelkästään niitä, jotka vielä Syyriassa ovat jäljellä, vaan myös tarkoitan niitä, jotka ovat lähteneet. Kyllä heilläkin on sanansa sanottavanaan ajatellen maansa tulevaisuutta ja nykyisyyttäkin. Eli kuten totesin, meidän täytyy pitää kiinni etenemissuunnitelmasta, josta on sovittu, ja myös päätöslauselmassa turvallisuusneuvostossa, ja ensi kertaa hyväksytty sitä paitsi yksimielisesti. Se on arvokas tulos hyvin hankalasta työstä, jota me olemme rakentaneet. Minä kuulin täällä myös joitakin puheita Euroopan unionin yhtenäisyyden puutteesta. Minä haluan tehdä tämän aivan selväksi. Olen osallistunut ja vetänyt erilaisia kokoonpanoja Eurooppa-neuvostossa viisikin. Komissiossa olen joka viikko mukana kollegion kuvioissa. Olen täällä hyvin avomielinen. Totta kai se on selvä täällä parlamentissa, teillä on omat jakolinjanne. Mutta tässä asiassa Euroopan unioni ei ole pelkästään yhteisenä rintamana ajatuksissaan ja sanossa, vaan myös toimii yhtenäisesti. Joka ikinen viikko Parin kolme päivän välein me koordinoimme viestejämme, toimijamme joka päivä myös eri työryhmissä. Ei kannata ruveta jakamaan täällä rivejämme, kun ei sellaista nyt ole nähtävissä, mutta ainakin silloin, kun me toimimme yhteisesti ja ajattelemme yhtäläisesti ja poliittisesti toimimme samaan suuntaan, niin olisi hyvä tuoda esille myös jotain positiivista meidänkin kannaltamme. Jos emme tätä tuo esille, niin Tuskinpa muutkaan sen näkevät. Tällä saralla toimintamme Syyriassa on ollut yhtenäistä. Me toimimme Eurooppana. Pari asiaa vielä yksityiskohtaisen tai kolmekin. Libanon ja Jordania. Olen aivan samaa mieltä tarpeesta vahvistaa ei pelkästään rahoitustukea heille, vaan myös mitä voimme tehdä yhdessä yhteiskuntien kestävyyden vahvistamiseksi. Ja vetää yhtä köyttä tässäkin. Parin viikon kuluttua, kuluttua menen Libanon ja Jordanian. Tämä on myös osa yhteistyöstämme. He ovat myös kansallisessa tukiryhmässä meidän kanssamme. Arvostamme kovasti heidän tekemään työtä. Meillä on varmasti sama tavoite kuitenkin. Nimittäin ratkaisun löytyminen sotaan niin, että matka, maa voisi jatkaa kohti rauhaa. Vielä yksi asia, joka tuli esille, vastuunkanto. Siinä me olemme aloittaneet jo työn, varsinkin kansalaisjärjestöjen kanssa. Ne joka päivä arkisin tekevät siellä työtä. Ehkä tähän voidaan palata vielä myöhemminkin yksityiskohtaiseen mitä täysistunnossa tai jossain valiokunnassa. Mieluusti osallistun siihen. Lopuksi ottaisin vielä yhden kysymyksen esille. Monit tai jotkut teistä viittasivat naisten rooliin, varsinkin tänä päivänä. Minä haluaisin muinakin päivinä ja varsinkin niinä päivinä ottaa sille asian, mutta 8. maaliskuuta nyt varsinkin se on merkityksellistä. Kun sanomme, että Syyria ja Syyrian tulevaisuuden täytyy kuulua Syyrian kansalaisille kaikille Syyriassa ja Syyrian ulkopuolella, niin totta kai viitataan myös naisiin. Kun sanomme, että me ajattelemme mekä pelkästään me, vaan pyrimme aina luoda näkymiä myös maalliselle yhteiskunnalle Syyriassa, niin viittamme aina siihen, että niin monella naisella Syyriassa on odotuksia myös heidän omasta osastaan maassaan. Me teemme työtä kansalaisjärjestöjen kanssa työn tukemista arjessa Syyriassa ja sen ulkopuolella, syyrialaisten rinnalla – merkittävältä osaltaan kyse on myös kansalaisjärjestöstä, jotka tekevät työtä naisten voimattamisen parissa. Vielä ottaisin yhden asian, jota pidän aika surullisena ikävä, että näin joudun puheenvuoron päättämään. Syyrian tukiryhmä pöydässä olen ainoa nainen. Ehkä EU saa siitä erityispainoa. Se kertoo kyllä aika paljon myös nykytilanteesta naisten toiminnasta kansainvälisessä diplomatiassa suuressa osa kansainvälistä yhteisöä, eikä vain joissain maailmankolkissa, vaan monessa maailmankolkassa, mukaan lukien EU-ssa. Eli jos nyt jotain myönteistä loppuun voitaisiin sanoa, niin kertoisin, että kun naiset ovat pöydän ääressä, mutta myös neuvottelemassa, kuten Iranin sopimuksessa, uskon, että meillä on paremmat mahdollisuudet saada aikaan jotain käytännönläheisempää ja kuten totesin alussa jotain vakaampaakin, joka viime kädessä ehkä jopa toimisikin. Kiitos. Kiitoksia varapuheenjohtaja Mogherini tästä julkilausumasta Syyrian tilanteesta ja kiitos kollegoille keskustelusta. Päättymme